äänestää. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Iotovan mietintö. Yksittäinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraava kohta on Angelillin mietintö, joka koskee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Kyse on direktiiviehdotuksesta. Tarkistus yksi kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt eh, esitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksyt. Selkeästi hyväksy tuonnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme eh, Lambertin mietinnöstä, joka koskee koskee kolmansia, maiden kansalaisia, etc. direktiiviehdotus, tarkistus 1, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Komission ehdotus näin muutettuna puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöluonnos, tarkistus, kaksi ö, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt siis päätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen esittelijää. Seuraava on päätöslausumaesitys QE-ryhmältä, joka liittyy tuomioistuimen kantaan koskien EUn ja Australian PNR-sopimusta. Äänestämme päätöslausumaesityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, selkeästi hylätty. Jatkamme. Äänestämme Intveltin mietinnöstä, joka koskee EUn ja Australian sopimusta, joka koskee PNR-tietojen käsittelemistä. Äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja seuraavaksi äänestämme seitsemästä päätöslauselman luonnoksesta, jotka liittyvät Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanteeseen. Herra Maurolla taitaa tässä olla suullinen tarkistus. Kiitoksia. Äh, luen tässä nopeasti tällaisen teknisen äh, äh, muutosesityksen kohtaan viisi pyytää Euroopan unionin jäsenvaltioita tiukasti noudattamaan Euroopan unionin yhteistä kantaa, joka koskee asevientiä. Pyytää komission varapuheenjohtajaa ja ulkoasiain korkeaa edustajaa Ashtonia kehottamaan jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan ja noudattamaan yhteisen kannan vaatimuksia. Kiitos. Onko kukaan tätä vastaan? Eli äänestämme tästä tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselman luonnos kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava esityslistakohta on päätöslauselmaesitykset ajatellen Ukrainan tämänhetkistä tilannetta. Äänestetään kohta yksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan selvä. Katsotaanpa tämä koneellisesti vielä. Eli toinen osa kohta kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kohta kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän erillinen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja johdantosan kappale C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päälausema luonnos kokonaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äh, päätöslauselmaesitykset ympäristövaliokunnasta mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle. Huomioikaa, että oikea kohta 32 teksti, niin kuin se on hyväksytty valiokunnassa, se tulee tähän hyväksyttyyn tekstiin tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt kohta 28 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiinkin. Tarkistus kaksi. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus kolme, äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Niinpä päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 The... Ja nyt siirrymme äänestysselityksiin ja tästä ensimmäisenä äh, Silva Stressa Aitovan mietinnöstä. President,